julkilausuma Tunisian tilanteesta. Sen jälkeen komission julkilausuma ja sitten ry- poliittisten ryhmien puheenjohtajien puheenvuorot. Hyvät naiset ja herrat, pysyisittekö paikallanne kaksi minuuttia? Älkää lähtikö salista kahden minuutin aikana. Herra Schulz, puheenjohtaja, älkää lähtikö salista kahden minuutin aikana. Szanowne koleżanki i koledzy. Hyvät kollegat. Olemme seuranneet viime viikkojen tapahtumia sekä pelolla että toivolla. Rauhanomaiset eh, mielenosoitukset ovat muuttuneet verisiksi. Sitä pahoittelemme. Tunisian viranomaiset ovat kääntyneet omia kansallisia vastaan. Nyt muistamme tapahtumien uhreja, syvä myötätuntomme eh, sen suuntaamme niille, jotka ovat menettäneet läheisiään, erityisesti ensimmäiset uhrit. Ensimmäinen uhri, nuori Muhammed Bouazizi. Hänestä tuli demokraattisen liikehdinnän symboliksi Tunisian yhteiskunnassa. Kunnioitamme minuutin hiljaisuudella tunisialaisten ystävien ähm, muistoon. Drogie koleżanki i koledzy. Vallankumous kestää monista syistä. Se on elämän historiallista ja aikoja. Haluan ilmaista syvän kunnioitukseni Tunisian kansalaisten rohkeudelle. He ovat muutosten lähteenä. Mutta tämä on vasta alku pitkällä tiellä. Eurooppalaisina olemme samaa mieltä tunisialaisten äh, tavoitteista ja haluamme, että ne heidän tavoin, että ne toteutetaan täydellisesti. Eurooppalaiset ovat erityisen herkkiä yhte- yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle, sananvapaudelle, demokratialle ja oikeanlaiselle moniarvoisuudelle. Kun sen vuoksi emme ole välinpitämättömiä. Vetoamme siihen, että muutoksilla olisi rauhanomainen luonne ja niiden täytyy johtaa oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamiseen. Ja meillä on perustavanlaatuisia vaatimuksia. Ensinnäkin se, että kaikki eh, milvaltaisesti pidätetyt vapautetaan ja sitten, että on riippumaton tutkimus, kun on eh, vakavia korruptiosyytöksiä koskien sekä myöskin väkivallan käyttöön ja kuolemantapaistojen johdosta. Ja avoin, avoimet demokraattiset presidentien parlamenttivaarit, joita tarkkailevat kansainväliset tarkkailijat ja sitten tuemme sitä, että saadaan kansallisen yhtenäisyyden hallitus, joka edustaisi kaikkia tunisialaisia, Euroopan unionia ja Tunisia, niitä, tämä monivuotinen kumppanuus, he ovat naapureitamme Välimeren alueella. Kumppanuuden täytyy palvella tunisialaisia, eurooppalaisia, molempien maiden ja alueiden kansalaisia. Jos kumppanuus jos haluamme, että se on uskottava, niin siinä täytyy sitten tukea tunillisialaisia syvällisten muutosten tiellä. Meidän täytyy auttaa tunisilaisia onnistumaan, hyvät kollegat. Olkaamme tunisialaisten puolella. Kiitoksia paljon. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty. Lyhyt keskustelu Tunisian tilanteesta ja seuraavaksi puhuu komissio Euroopan unionin komission edustaja, komission jäsen Sefcovic. Mr. President. Uh, puhemies. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, viimeiset tapahtumat tai siis ovat aivan uutta. Se, se on jotakin uutta tämän nykyaikaisen maan historiassa. 17. joulukuussa nuori opiskelija sytytti itsensä tuleen epätoivosta, koska poliisi takavarikoi hänen myymänsä hedelmät vihannekset. Sitten vähän kuuk- alle kuukautta myöhemmin maalaiset protestit sitten aiheuttivat sen, että presidentti Ben Ali lähti maasta pois. Euroopan unioni on tuominnut väkivallan ja sortotoimet viime, tämän hallinnon viime päivien aikana turvallisuustilanne on edelleenkin hauras. Väkivalta edelleenkin vallitsee. Tunisia on edelleenkin hyvin vakavassa vaiheessa, vaikkakin ensimmäiset uut, u, uutiset kansallisen yhteydessä hallituksen muodostamisesta ovat juuri saapumassa. Huolimatta tietyistä epävarmuustekijöistä, Tunisian kansan viesti on kovaääninen ja selkeä Tunisia haluaa olla vakaa demokratia ja se haluaa kunnioittaa perusoikeuksia ja vapauksia. Se haluaa vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Se haluaa kirjoittaa uuden sivun kansansa historiakirjaan. Me haluamme tukea tätä kansaa tässä. perustuslain äh, kunnioittaminen ja siihen liittyvät äh, toimet äh, kansallisen yhteisen hallituksen luomiseksi menevät oikeaan suuntaan. Totta kai tämä on vasta lähtölaukaus. Euroopan unioni ei ole koskaan ollut muistuttamasta Tunisiaseen kansainvälistä velvoitteista, kun puhuttaessa ihmisoikeuksista ja perusvapauksista. Ja, ja Minun toimikauteni alusta lähtien olen jatkuvasti sanonut tässäkin talossa, että että tämä parannettu status neuvotteluissa Euroopan unionin kanssa vaatii eteenpäin menoa kaikilla aloilla, jotka liittyvät suhte- suhteisiin, jotka li- johon li- kuuluvat myös ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Olen painottanut sitä, että kaikissa tapaamisissa ne Tunisian viranomaisten kanssa komission nimissä, että heidän täytyy näyttää sitoumuksen sitoutumisessa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin. Ensimmäisestä tapaamisesta me lähtien neuvot- tässä neuvotteluissa, kun puhuttiin tämän statuksen neuvottelemisesta, olen olen hyvin selkeästi todennut, että kaikenlainen 61a artiklan käyttäminen rikoslainsäädännössä olisi meidän mielestämme sellainen, että se ei ole sopusoinnussa tämän, e, tämän statuksen kanssa ja meidän yhteisten arvojemme kanssa. Ja muuten ohimennen sanoen, jos edelleenkin on epäileviä kummallakin puolella, jotka ajattelevat, että nämä arvot olisivat vain teoreettisia arvoja, heidän pitäisi kuunnella jälleen kerran, jälleen kerran Tunisian kansan ääntä, niin kuin se on kaikunut viime päivinä äh, Tunisian kaduilla. Tämä oli eh, nimenomaan vaatimus demokratian saamiseksi ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden saamiseksi. Äh, Catherine Ashton ja minä äh, tänä aamuna totesimme, eh, eh, Euroopan unioni on valmis tukemaan todellista vaaliprosessia ja siihen liittyviä adekvaatteja takeita. Tietenkin nämä olisi syytä saada eteenpäin vasan pikaisesti ja se, edellyt, se tapahtunee heti, kun kansallisyhteisön hallitus on muodostettu ja aloittanut työnsä. Me olemme valmiita antamaan apua tämän vaaliprosessin rakentamisessa, kuten myös me olemme valmiita tukemaan demokraattisen uudistuksen prosessia. Me olemme laatimassa laajempaa avustuspakettia heti, kuin tilanne on vakaantunut Tunisiassa, kuten myös taloudellinen kehitys on ottaa huomioon myös sosiaaliset ongelmat, jotka koskevat erityisesti tunisialaisia nuoria. Ja tähän liittyy tietenkin myös oikeuslaitoksen ja oikeusjärjestyksen toimiminen. Me olemme valmiita yhteistyöhön tämän parlamentin kanssa ja jäsenvaltioiden kanssa tässä prosessissa. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Euroopan naapuruuspolitiikka perustuu yhteisiin arvoihin Euroopan unionin ja sen kumppaneiden kesken, demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja avoimeen markkinatalouteen, jotta voitaisiin rakentaa yhteisesti yhteinen demokratian, vakauden ja kukoistuksen alue. Euroopan komissio on aina painottanut näitä arvoja, että ne ovat keskeinen komponentti meidän naapuruspolitiikassamme matkalla niin, sekä, sekä suhteessa itäisiin että eteläisiin naapureihimme. Tunisiassa on vahva keskiluokka ja korkeatasoinen koulutus ja läheisyys Eurooppaan ja yleinen maltillisuus. Tunisia on, Tunisian on syytä kallistua kohti demokratiaa, jota nyt kansa on kaivannut näin voimakkaasti ja näin rohkeasti. Ja minusta jokaisten pitäisi olla samaa mieltä siitä, että Euroopan unionilla on myös vahva kiinnostus saada aikaan demokraattinen, kukoistava ja vakaa Tunisia. Meillä on pitkät ja vakaat suhteet Tunisiaan, kiinteät yhteydet kansojemme kesken ja liike-elämän, tasolla. Ja kuten varapuheenjohtaja komission varapuheenjohtaja Ashton ja minä olemme todenneet, että haluamme vahvistaa suhteitamme, jotka perustuvat uusiin sitoumuksiin meidän kumppaneidemme taholla, jossa hallinto tunnioittaa oikeusjärjestystä ja vapa- perusvapauksia, kuten myös taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia. Me teemme parhaamme, jotta voisimme auttaa Tunisian kansaa sen, halu, sen toivomusten saamiseksi todellisuudeksi. Kiitoksia. Commissioner Fuller. Kiitoksia komissio sen Fyyle. Sitten EPP-ryhmän ryhmäpuheenvuoro Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira. Niin, nämä viimeiset tapahtumat Tunisiassa ovat johtaneet meitäkin, meidätkin ajattelemaan. Meidän pitää olla vastuuntuntoisia ensinnäkin sillä puolella, että jos tätä tilannetta halutaan säilyttää, jos se halutaan säilyttää, niin siellä pitäisi vakaus saada, säilytet, saada parannettua. Ja toiseksi, koska entinen presidentti on painut maasta, niin tarkoittaako se sitä, että uusi demokraattinen muutos on nyt mahdollista? Vastaus tähän on, että ei viittauksena siihen, mitä komission jäsen sanoi, meidän pitää nyt ajatella tosiaan syvällisesti, syvällisesti sitä, miten Barcelona-prosessin puitteissa naapuruuspolitiikka ei ole saanut aikaa riittävästi demokratiakehitystä näissä maissa ja miten voimme korjata tilannetta. Kokemus on osoittanut, että tällaisia tilanteita on ollut aiemminkin ääriryhmät hyvin usein korvaavat tämän kehitysprosessin, ikään kuin kaappaavat sen itselleen. Ja vasemmisto, ää, äärivasemmistokaan ei ole hyvä. Ääri, ääriliikkeet eivät pysty tällaista tilannetta ratkaisemaan. Ja takia meidän pitäisi tukea tällaista maltillista kehitystä Tunisiassa. Ja on hyvin tärkeää tukea maata lähettämällä esimerkiksi vaalitarkkailijoita Tunisiaan. Ja tämä on eettisestikin tärkeää EUlle ja myös sen takia, että meillä on asiaan oma intressi koska ensimmäisessä luokassa ei kannata äh, matkustaa, jos turistiluokassa joku matkustaa pommilaukussaan. Kiitoksia puheenvuorosta. Sitten sosialistien demokraattien ryhmän ryhmäpuheenvuoro. Pier Antonio Panzeri. Kollega, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Condividiamo... Kiitos puhemies. Me olemme yhtä pelokkaita tämän Tunisian tilanteen osalta ja mekin haluan muistaa niitä uhreja, jotka ovat menettäneet henkensä näissä mielenosoituksissa. Nyt sen jälkeen, kun presidentti Ben Ali on poistunut, tilanne on aika sekava. Meidän täytyy nyt todellakin huolehtia siitä, että sosiaalinen ja taloudelliset uudistukset pannaan täytäntöön, mutta sen lisäksi demokratia täytyy vahvistaa ja laajentaa. Kansalaisyhteiskunta täytyy ottaa mukaan erilaisiin, äh, erilaisten ja demokraattisten voimien täytyy olla mukana hallitusta rakennettaessa. Me katsomme, että nämä uudistukset täytyy panna täytäntöön ja muutokset muutokset eivät saa olla pelkästään esiku, vaan pelkästään fasaadin. Tämä kaikki koskee meitä. Meidän täytyy esittää kysymyksiä itsellemmekin Euroopassa, mitä virheitä mekin olemme tehneet. 1995 Barcelonassa hyväksyttiin Välimeren kumppanuus, ja tähän kuului taloudellinen, sosiaalinen ja poliittinen yhteistyö, yhteistyö ja siinä päästiin keskeisiin tavoitteisiin, mitä taas tulee esimerkiksi Euroopan välimeren strategian rahoitukseen se ei mennyt eteenpäin. Komissio alensi omia tavoitteitaan. Tässä ei ole kunnollista yhteistyötä poliittisella tasolla, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Ja 2008 on, tehtiin päätöksiä ja 2010 marraskuun huippukokouksessa tehtiin päätöksiä jossa yritettiin saada uutta potkua tähän tilanteeseen, mutta erilaiset eri Euroopan hallitukset eivät näe, että tämä yhteistyö on kiinnostava. Se haluavat oikeastaan vain keskustella kyseenalaisten hallitusten kanssa ja pitää suhteita niihin. Ja ihmiset elävät ilman minkäänlaisia näköaloja tilanteen parantamiseen. Ja totta kai sieltä ihmiset myös poistuvat. Meidän nämä mielenosoitukset äh, Tunisiassa ovat äh, vaikuttaneet todellakin merkittävästi. Euroopan poliittinen realismi voi tässä tilanteessa äh, se ei voi olla enää hiljaa. Meidän täytyy luoda konsepti, joka poikkeaa tästä siirtomaavallan jälkeisistä asenteista, joilla me käsittelemme näitä maita. Barcelonan täytyy antaa uusi suunta Euroopalle kohti etelää ja kohti välimerta. Minusta tämä tarkoittaa sitä, että minä pyydänkin teiltä selkeitä uusia linjauksia naapuruspolitiikkaan, sillä komissiohan oli valmis neuvottelemaan tästä edistyneestä statuksesta niin Tunisian kanssa voidaankin kysyä, että mitä kriteereitä siihen käytettiin. Teidän täytyy selittää se. Meidän täytyy muuttaa kurssiamme radikaalisti ja tätä me vaadimme myös neuvostolta ja komissiolta, koska teidän täytyy myös sisällyttää parlamentti tähän prosessiin mukaan silloin, kun puhutaan uudesta kumppanuudesta Välimeren rantavaltioiden kanssa. Tämä ei koske pelkästään näiden maiden etuja, tämä on myös meidän etujemme mukaista, koska monet ongelmat voidaan ratkaista yhdellä paremmilla suhteilla Maghreb-maihin. Totta kai tämä kivinen, tie on kivinen, mutta meidän täytyy, koska meidän täytyy muistaa, meidän täytyy tukea näitä erilaisia uudistushankkeita, meidän täytyy vastustaa fundamentalismia ja ääriilmiöitä, meidän täytyy nyt Tunisiasta oppia ja meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että tällainen muutos on tarpeen. Kiitos. Kiitoksia kollegalle näin. Sitten on Marit Schaake, ALDE-ryhmä. No, ah, excuse me. Thank you, President, Commissioner Füle. Kiitoksia puhemies, komission Füle. Haluan onnitella Tunisian ihmisiä sitkeydestä ja rohkeudesta että he ovat puhuneet vapauden puolesta ja toivon, että kaikki voivat pidättäytyä väkivallasta ja että tulee vapaat ja rehelliset vaalit pian. Kansalliset ovat puhuneet sortohallitusta vastaan, joka käytti luoteja ja tappoi. Vain heikot hallitukset menevät näin pitkälle ja pitävät yllä kennotekoisesti saatua korruptoitunutta valtaa ja vaurautta. Hallinnot saavat legitimiteetin, niin ne suovat vaurautta kansalaisille, ei sulkemalla yliopistoja ja päästämättä tiedon lähteelle ja estämällä vapaan kulun. Pääsy tie- käyttämään tietoa siinä oppositio käytti internetiä, internetistä on tullutkin yhä tärkeämpi rauhanomaisille oppositioille kautta maailman. Kuulin kansalaisten liikehdinnästä internetistä itsekin ja kesti noin kuukauden ennen kuin valtavirta tiedotusvälineet ja poliitikot eh, heräsivät huomaamaan realiteetit kaduilla. Viime viikolla Ranskan ulkoministeri eh, tarjosi apua kapinapoliisien ja poliisiavun muodossa. Mikä on komission vastaus tähän avun tarjoukseen ja missä oli apu kansalaisille heidän oikeuksiensa tukemiseksi? Tunisian hallituksen ja sen kansalaisten vastakkainasettelu tapahtui yhtä paljon kaduilla kuin virtuaalisilla valtateilla internetissä. Tunisian hallituksesta tiedettiin, että se oli, oli yksi edistynein filtreiden ja suodattimien äh, käyttämisessä. Eikä se säästänyt pyrkityksiä viime aikoina käyttääkseen näitä teknologioita. Sortahallitukset kautta maailman ja käyttävät edelleen tekniikkaa äh, hiljentääkseen vapaan maailman. Nyt on Martin Luther Kingin muistopäivä ja hän sanoi, tulee aika, jolloin hiljaisuudesta tulee petos. Komissio ja sen fyyle, tämä aika on nyt käsillä. Yhdysvallat, YK ovat menettäneet paljon uskottavuutta siinä, kun ne ovat taistelleet internetin vapauden puolesta. EUlla on vielä kamppailu edessään Tässähän puhumme vielä Unkarin laeista tänä iltana, mutta nuoret sukupolvet, jotka rakastavat vapautta kautta maailman, ottavat Tunisian esimerkikseen symbolisesti ja odottavat EUlta tukea, eikä pitäisi olla mitään syytä, miksi meidän ei pitäisi olla johtavassa asemassa, kun puolustetaan ihmisten oikeuksia internet mukaan lukien. Mistä? Kiitoksia. Puheenjohtaja Konbendit, vihreät. Äh, Hyvät kollegat, Myönnän, että olisi ollut hyvä, että tämä parlamentti vastaa tunisialaisten ylpeyttä, joka ryhtyi diktaattoria vastaan taistelemaan. Hyvät kollegat, diktaattori on kaatunut, mutta diktatuuri on edelleenkin pystyssä Tunisiassa. Ja tänä päivänä pitää nyt olla hyvin varovainen asian kanssa. Nimittäin eurooppalaisia hallituksia, suurin osa itse asiassa tästä parlamentistakin on jo vuosi, jotka ovat vuosia tukeneet tunisialaista diktatuuria ja diktaattoria. Vielä viime viikollakin enemmistö ryhmistä kieltäytyi keskustelemasta Tunisiasta ja kieltäytyi tuomitsemasta Ben Ania, mitä Ranskan ulkoministeri teki niin se ei ollut kuin tuli, jäävuoren huippu tästä salaliitosta lännessä. Ja pelätte, me pelkäämme islamistia, me islamis, islamia. Mehän tietenkin olemme ihan oikeassa pelätessämme sitä, mutta kun näimme nämä nuoret kadulla, nämä tunisialaiset, jotka eivät olleet lainkaan islamilaisia, vaan taistelivat vapautensa puolesta. Ja Jan Palar, äh, Jan Palar Tunisiasta, äh, Tunisian Jan Palar, hänen takanaan oli koko parlamentti ja me emme pysty tukemaan tällaista uutta äh, liike, liikehdintää. Ja niinpä meidän pitää nyt toimia, komission pitää toimia, pitää sanoa yksi asia. Tunisialaisille pitää välittää viesti, että demokraattiset vaalit semmoisessa maassa, joka nyt on päässyt diktatuurista, niitä ei saada kahdessa kuukaudessa pystyyn. Ei niillä ole demokraattista perustetta, ei ole riittävää vapautta eh, eh, eh, mediassa eikä muuallakaan. Ja siellä ei ole kuin yksi valtion painatuskeskus ja senpä takia komission pitäisi nyt antaa rahaa sellaiselle vapauden puolustamiselle, jota Tunisiassa tarvitaan, eikä hallituksen, tukem hallituksen maan hallituksen tukemiseksi. Tämä siirtymähallitus ei ole tietenkään yhtenäisen, äh, kansallisen yhtenäisyyden hallitus, ei, koska enemmistö taistelijoista ja kamppailijoista, jotka ovat äh, vielä maanpaossa, eivät ole vielä palanneet, heitä oli vielä tunnustettu ja nyt tarvitaan aikaa, jotta demokraattinen valta, eikä se vanha valta, joka tunnustettiin ennen, jonka penali tunnusti, vaan nämä todella demokraattiset, jotta tämä demokraattinen todellinen valta voi kehittyä. Euroopan unioni unionin pitää nyt osoittaa, että se, mitä Tunisiassa nyt tapahtuu, on avain sille, että ymmärretään arabimaita, kaikkia arabimaita, niin e, e, demokratia ja islam haluavat kulkea käsi kädessä. Ja jos me pystymme tunnustamaan ja tukemaan syntymässä olevaa tunisialaista demokratiaa, niin sitten Syyriassa ja Jordaniassa ja muuallakin kansat nousevat diktaattoreja vastaan. Meillä on tässä asiassa vastuu, meillä kaikilla on vastuu, koska tunisialaiset, eli osa arabimaata, on nyt osoittanut, että vapauden tahto ja vapauden halu, joka nähtiin jo vuonna 1989 Itäblokissa, syntyy nyt uusissa maissa, Egyptissä, Jordaniassa ja nyt siis Tunisiassa. Tämä parlamentti istui. No ehkä me nyt tiedetä, pitäisikö asiasta sanoa, että 29 ei sanottu vielä mitään, mitä Puolasta, miten Puola kehittyy, ei tiedetty, miten, miten Gorbachev kehittää Venäjää ja niin edelleen. Jos maat, jotka haluavat vapautta, heiltä pyydetään vakuuksia, että onko nyt valma, varma, että te kehitytte oikeaan suuntaan, niin silloin me emme voi tukea, me antaa koskaan tätä tukea. Joten senpä takia komissiolta pyydän nyt, nyt teidän pitää toimia, lähtekää liikkeelle, osoittakaa tunnisialaisille, että me tunnustamme reaalipolitiikan, se on tätä demokratian tukemista, emmekä tue enää diktatuurin rakenteita. Thank you, uh, herra puheenjohtaja vihreistä. Sitten konservatistit ja reformistit. Kolka Charles Tanok. Puhemies, Tunisian tapahtumat he, kansalaisten turhautumista poliittisia, taloudellisia paikallaan pysymyksiä ja, ja johtavien, johtavan eliitin korruptioon joka näkyy taas työttömyytenä ja köyhyytenä. Presidentti eli maksoi siitä kovan hinnan, kun he ei pystynyt tähän vastaamaan kansalaisten odotuksiin, mutta en ole samaa mieltä niiden arvioiden kanssa, mitä erityisesti vihreät esittävät sanovat, että se hallitus oli arvia maailman suurimpia sortajia. Siinä on ollut jollakin tavalla esimerkki nykyaikaisesta maallisesta arabimaasta. Bölkemi kuitenkin, siellä rohkaistiin kuitenkin matkailua ja ulkomaisia investointeja ja Jihadit eivät ole saaneet sieltä jalansijaa. Se on Tunisian poliittiset johtajat, uudet poliittiset johtajat ovat suojelleet tätä perintöä, koska äärioikeudet, var, ääri, äärivoimat yrittävät tietenkin käyttää hyväkseen tätä kaosta ja sekaannusta äh, esittääkseen oma vaarallisen agenda, joka vaarantaa myös äh, Euroopan äh, turvallisuus- ja ulkopoliittisia tavoitteita. Uusi johtajuus, sen täytyy ymmärtää myös, että, että että köyhyys muodostaa myös äh, äh, tiettyä pohjaa ääriilmiöille. Se täytyy ryhtyä uudistuksiin, koska äh, muut, jos se haluaa vahvistaa yhteyksiä Euroopan unionin, meidän ryhmämme haluaa painottaa turvallisuusjoukkojen osuutta ja presidentti turvakartia, joka kuitenkin vastaa näistä ammuskelusta viime päivien aikana. Ja samaan aikaan muutamat ohikulkijat ovat joutuneet näitä ammuskelujen kohteeksi. Minä pidänkin hyvänä sitä ammattimaisuutta, jota armeija on käyttäytynyt ja on suojellut kansalaisimme EU-ssa. Meidän täytyy antaa uudelle tulisia hallitukselle mahdollisuus saada tukea ja meidän täytyy antaa kaikkea tukea, jotta kans, jota EUn kansalaiset tarvitsevat siellä ollessaan siellä lomalla. Kiitoksia. Uh, thank you, colleague. Kiitoksia, kollega. Sitten kuikautta NKR-ryhmän puolesta Marie-Christine Vergia. Monsieur le Président, cher... Mm, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Tietyllä ylpeydellä ja emotiivisena nyt tänä päivänä puhun täällä ryhmässä GUE-ryhmän puolesta – Meitä ei ollut monta näillä penkeillä, jotka Tunisian hallinnon ovat, aikaisemmin kielsivät ja kritisoivat sitä monta ei ollut kriitikkoja näilläkään pelkeillä. Kuitenkin ihmisoikeuksien puolustajia on kidutettu. 26-vuotias nyt sitten joutui tulen uhriksi osoittaessaan, että hän ei pelkää, vaikka hän onkin yksin. Nyt sitten vapauden henki on syntynyt. 50 kuollutta tarvittiin ennen kuin EU äh, antoi tämmöisen hyvin aran äh, julkilausuman siitä, että vallankäyttöä pitää rajoittaa kiistä, äh, kyseenalaistamatta mitenkään kumppanussopimustaan Tunisian kanssa ja mitenkään tuomitsematta tätä väkivaltaisuutta tämä lauantaihin saakka. Ja nyt voidaan sanoa siis, että Tunisian hallinto ei, ollut meitä, ei ole meitä kuullut ja senpä takia vallankäytön vallankäytön, tai anteeksi, väkivallan käytön tuomitseminen ei ollut riittävän voimakasta EUn tasolta. Meidän Maghreb-delegaatiomme E, e, e, ei riittävän voimakkaasti tuonut kantaansa asiaan. Ja nyt tällä hetkellä Euroopan parlamentin enemmistö kieltäytyy hyväksymästä kirjallisen päätöslauselman tekemistä tässä talossa. Minä olen ranskalainen, kuitenkin kysyn, mikä on Ranskan hallituksen vastuu asiassa, ja en aio palata siihen, mitä ulkoministerimme sanoi joidenkin mielestä siis siirtomaa-aika ei ole vielä ohi, vaikka sen piti kuulua historiaan. Tunisian kansa on nyt muutamassa päivässä saanut aikaan tunisialaisen ihmeen ja osoittanut, että senkin hallinto saadaan kaadettua. Nyt Euroopan unionin pitää osoittaa suuruutensa, sen pitää pystyä tukemaan Tunisian kansaa tässä siirtymäajassa kohti demokratiaa. Euroopan unionin pitää nyt seurata tätä vaaliprosessia, lähettää riippumattomat tarkkailijat, e, jotta voidaan tutkia, mitä tapahtui väkivallan teoissa ja korruptio, miten korruptiota oli kehittynyt. Ja siellä Benalin klaani pitäisi, sen, sen varat pitää jäädyttää. Euroopan unioni on jättänyt toimimatta ja nyt sen pitää osoittaa luottamuksensa Tunisian kansalle. Saattaa olla joitakin arvoja, jotka Magrebissa tulevat esille tätä kautta mutta tällaisia kansannousuja saattaa, saattaa tapahtua missä muussa tahansa Magrebin maassa. Ja siellä Algeriassa, Egyptissä on, on, on, on syntynyt ajatuksia ja, ja, ja ihmisoikeuksien puolustajien liikehdintää. Kumppanuus Euroopan unionin kanssa on niille tärkeää ja niiden pitää pystyä vaatimaan demokraatiota, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja tasa-arvoa. Jos tähän EU ei pysty, niin se ei tosiaankaan saa esille no, riittävästi sananvaltaa. Kiitoksia. Vapea demokraattinen Eurooppa sieltä, kollega Gerald Batten. Kiitoksia puhemies Busek. Esititte muutamia huomioita keskustelun alussa rehellisistä ja vapaista vaaleista ja hyvästä edustuksellisesta hallituksesta. Ja pyyditte, että tuemme Tunisian kansalaisia. Ei kukaan demokraatti voisi olla eri mieltä. Ihmiset suvaitsevat paljon korruptoituneelta, inkompetentilta hallitukselta, mutta jos mennään liian pitkälle, niin sitten he kapinoivat. Sisäisen turvallisuuspalvelujen doktriini on se, että väestö mikä tahansa väestö on vain kolme päivää mellakoista, jos elintarvikeketju katkeaa. Voidaanko tästä tehdä vertauksia siihen, mitä EU:ssa ja Tunisissa tapahtuu? EUlla on epäkompetentti hallitus ja poliittinen luokka, joka on yhä enemmän irrallaan kansalaisten toiveesta, on suuri työttömyys monissa maissa Euroopassa suorana seurauksena EU-politiikasta. On jo kapinointia ja rauhoittomuutta Kreikassa sen vuoksi, että se on ihan ideologisesti sitoutunut eurooppalaisen yhtenäisvaluuttaan. Maat kuten Espanja, Portugali ja Irlanti saattavat seurata sen esimerkkiä kohta, kun niiden kansantaloudet eivät pysy pystyssä EU-pakkopaidassa. Älkää ajatella, että se voisi tapahtua Euroopan maissa. Kun hallituksesta tulee omien kansalaistensa vihollisia, sitten kansalaiset lopulta kapinoituvat. Olen samaa mieltä sen kanssa, mitä sanoitte alustuksessa, herra puhemies, mutta katsotaanpa, huolehditaan siitä, että näitä periaatteita sovelletaan myös Euroopassa, kuten myös muissa maissa. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kollegat poliittisista ryhmistä puheenvuoroista ja kommenteista. Ja kiitoksia komissio sen Fyyle teidän kommenteistanne komission puolesta.